Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme. Aloittakaamme tämä puheenjohtajakokous, joka on avoin kaikille jäsenille. Haluan siis näin avata tämän puheenjohtajakokouksen, puheenjohtajakokouksen, joka on avoin kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Tällä kertaa tämä kokous todella järjestetään avoimin ovin. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi herrat Van Rompuy ja Barroso. Barossahan äh, osallistuu myös kaikkiin Eurooppa-neuvoston kokouksiin komission puheenjohtajan ominaisuudessa. Me tiedämme, että tämä viimeisin huippukokous tulee menemään historiaan yhtenä kaikkein tärkeimpänä. Tiedämme, mitä äärimmäisen tärkeitä aiheita käsiteltiin. Eurokriisi sekä Schengenin alueen tilanne. Euro on yhteinen valuuttamme ja Schengen on yhteinen vapaan liikkuvuuden alueemme. Ne ovat todellisia Euroopan unionin symboleita ja haluamme niitä puolustaa. Me Euroopan parlamentissa pidämme näitä molempia äärimmäisen tärkeinä ja tämänpäiväinen kokouksemmekin on äärimmäisen tärkeä. Olen iloinen siitä, että Van Rompuy ja Barroso ovat löytäneet aikaa tavata meidät. Ja nyt ensin annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtaja Van Rompuylle, joka kertoo meille viime viikon huippukokouksen tuloksista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puhemies. Hyvät kollegat, on suuri kunnia kertoa teille hyvin rutiininomaisesta huippukokouksesta, jossa otettiin edistysaskeleita useassakin asiassa. Ensimmäinen päivä omistettiin taloudelle ja nämä keskustelut jakaantuivat kolmeen osaan. Ensinnäkin talouspolitiikan koordinaatio, se työ, jota on tehty talouspolitiikan ohjausjakson ja Euro Plus-paketin suhteen. Toiseksi laaja maaliskuun paketin täytäntöönpano ja kolmanneksi niiden maiden tilanne, jotka ovat EUn ja valuuttarahaston ohjelmien piirissä mukaan lukien Kreikka. Ensinnäin tämä ensimmäinen osa, talouspolitiikan koordinointi. Ensimmäinen Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, joka on siis uusi puite talouspolitiikan koordinaatiolle, vietiin päätökseen. Me kävimme hyvän ja pitkän keskustelun kansallisista talousarviovalinnoista ja uudistuksista. Me tuimme niitä suosituksia, joita komissio teki jäsenvaltioille ilman, ja painotan sanaa ilman, vesittämättä niitä. Tämä on hyvin positiivista, varsinkin kun komissio antoi ehdottoman arvionsa ja hyvin vahvoja julkisia suosituksia. Ja nyt pallo on jäsenvaltioiden kentällä. Niiden täytyy ottaa nämä suositukset huomioon, kun ne laativat talousarvioitaan ja työstävät uudistuksiaan. Se johtopäätös, jonka vedän näistä keskusteluista, on, että jäsenvaltiot eivät ainoastaan voi elää komission suositusten kanssa, vaan kaikki eh, neuvoston jäsenet ovat henkilökohtaisesti sitoutuneita täytäntöönpanemaan niitä. Me keskustelimme myöskin Euro Plus-paketista äh, kaikkien jäsenvaltioiden neljää lukunottamatta kanssa. Ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me olemme menemässä oikeaan suuntaan. Me lisäämme kilpailukykyä, vaalimme työllisyyttä, vahvistamme rahoitusvakautta, parannamme julkisen talouden tilaa ja uudistamme eläkejärjestelmiä, jotta niistä tulee kestäviä. Mutta me vedimme myöskin sen johtopäätöksen, että seuraava sitoumuskierros, äh, sen tulisi olla hieman kunnianhimoisempi ja konkreettisempi. Kun talouspolitiikkaa koordinoidaan paremmalla tavalla, unioni on ottanut opikseen valtioiden velkakirjakriisistä ja sen keskinäisestä riippuvuudesta, siis siitä, että kaikki päätökset, joita yhdessä maassa tehdään, ne vaikuttavat kaikkiin muihin. Ja tämä ensimmäinen kokemus on positiivinen. Meillä on yhteisvastuun vahva tunne ja vaikka nämä ovat vaikeita, huolestuttavia päiviä, joita me elämme, niin me kuitenkin vahvistamme sitä perustaa, jonka talous- ja rahaliitto loi. Toinen osio talouskeskustelussa, tämä liittyy laajan kattavan maaliskuisen paketin täytäntöönpanoon. Tässä me tuimme sitä muutettua tekstiä, joka liittyy rahoitusmarkkinoiden vakautusvälineeseen ja sopimustekstiä, joka liittyy vakausmekanismiin, joka siis tulee olemaan pysyvä turvaverkko tulevaisuuden varalle. Me myöskin painotimme sitä, kuinka tärkeitä täysin läpinäkyvät pankkien stressitestit ovat. Me tarkastelimme myöskin tilannetta lainsäädäntöpaketin suhteen, jotta taloushallintoa saadaan vahvistettua, siis tämä niin sanottu kuuden toimen toimenpidepaketti, uusi vakauspaketti ja uusi makrotaloudellinen valvonta. Haluaisin sanoa muutaman sanan asiasta, joka on teidän kannaltanne tärkeä. Neuvosto ja parlamentti ovat yli 95 prosenttisesti samaa mieltä tekstistä, ja tästä syystä kannustankin lainsäätäjiä viemään nämä viimeiset neuvottelut päätökseen, jotta tämä tärkeä paketti voidaan hyväksyä pian, ja todellakin toivon, että jo seuraavassa täysistunnossa haluaisin onnitella Unkaria puheenjohtajamaana ja parlamenttia jo tähän asti tehdystä työstä. Neuvotteluissaan neuvoston kanssa parlamentti sai aikaan huomattavia parannuksia. Neuvoston kokousta johtaneen Unkarin ministerin mukaan tämä teksti on laadullisesti parantunut huomattavasti, paketista on tullut vahvempi ja johdonmukaisempi. Parlamentin valtuuskunta trilogiin onnistui muun muassa kodifioimaan talouspolitiikan ohjausjakson juridisiin teksteihin mukaan lukien kattava arviointi jäsenvaltioiden edistyksestä EU 2020 strategiassa. Se onnistui varmistamaan sen, että käänteistä määräenemmistöä sovelletaan viidessä kuudesta päätöksestä silloin, kun se juridisesti on mahdollista, mukaan lukien suositukset, jotka liittyvät makrotaloudellisten epätasapainoisuuksien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. Ja mitä muuhun tulee, niin tietyissä asioissa on vielä erimielisyyttä, mutta neuvosto on tarjonnut niissä tarkistuslauseketta. Parlamentti myöskin onnistui saavuttamaan tasavertaisen roolin suhteessa neuvostoon, mitä tulee tilos, tulostaulukkoon, jota käytetään makrotaloudellisten epätasapainojen eh, identifioimiseen. Saatiin aikaan ankarammat sakot tilastopetoksiin ja parlamentti onnistui myöskin aikaansaamaan varhaisemmat sanktiot liialliseen epätasapainomenettelyyn liittyen. Nämä olivat hyvin hankalia asioita saavuttaa, mutta parlamentin kannalta ja neuvoston kannalta sanoisin, että nyt meidän täytyy päästä sopimukseen hyvästä kompromissista. Kannat ovat hyvin lähellä toisiaan mutta olen tietoinen siitä, että huomattavia muutoksia on hyvin hankala enää saada aikaan. Kuten ranskaksi sanotaan, eh, parhaan ei tule olla hyvän pahin vihollinen. Kolmas ja viimeinen osa tästä talouskeskustelusta huippukokouksessa liittyi niiden maiden tilanteeseen, jotka ovat EUn tai valuuttarahaston ohjelman piirissä. Neuvosto tervehti idolla sitä edistysaskeleita, joita on Irlannissa otettu. Siellä ollaan hyvin asioissa raiteilla ja se myöskin on iloinen puoluerajat ylittävästä konsensuksesta, joka saatiin aikaan Portugalissa. Ja mitä Kreikkaan tulee, me hyväksyimme hyvin laajamittaisen tekstin, jonka johtopäätökset olette varmaankin nähneet. Siinä painotetaan sitä, kuinka välttämätöntä on, että Kreikan parlamentti hyväksyy ne perustavoitteet julkisen talouden tervehdyttämisessä. Kreikan parlamentti juuri tänään tulee keskustelemaan näistä. Ja jos tämä ehdotus menee läpi, siitä saadaan uusi pohja uudelle ohjelmalle, jota eurooppalaiset kumppanit ja valuuttarahasto tukevat. Ja tämä mahdollistaa sen, että maksu suori, voidaan suorittaa Kreikalle ajoissa, jotta se voi vastata taloudellisiin haasteisiinsa heinäkuussa. Valtionpäämiehet myöskin tukivat sitä lähestymistapaa, joka Eurogroup äh, kokouksessa hyväksyttiin 20. kesäkuuta, joka liittyy äh, yksityisen sektorin vapaaehtoiseen osallistumiseen ja velan maksuajan pidentämiseen samaan aikaan, kun estetään, äh, ehkäistään valikoiva maksujen laiminlyönti. Toisena päivänä me keskityimme kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin meidän vastauksemme arabimaailman tapahtumiin, maahanmuutto ja henkilöiden vapaa liikunta, liikkuminen ja kolmanneksi Kroatian liittyminen EUn jäseneksi. Ensimmäiseksi Euroopan unioni edelleen on tärkeä osa niissä historiallisissa tapahtumissa, joita Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä tapahtuu. Ilman Eurooppaa arabikevät olisi todennäköisesti syntynyt, mutta ilman meitä arabikesää ei tule olemaan me näimme sekä positiivisia että negatiivisia kehityksiä. Positiivisella puolella Tunisian demokraattiset muutokset ja Egyptin demokraattiset muutokset keväällä, perustuslakiuudistus Marokossa, poliittiset uudistukset Jordanissa, Jordaniassa ja hätätilan poistaminen ja perustuslailliset uudistukset Algeriassa. Me haluamme olla osana näitä muutoksia ja me tarjoammekin uutta kumppanuutta tämän alueen maille. Haluamme edistää demokraattisia sosiaalisia uudistuksia ja taloudellisia uudistuksia, joista kansalaiset hyötyvät. Me tulemme rakentamaan kumppaneiden suorituskyvyn varaan ja me haluamme vähempää, vähemmällä ja enempää enemmällä. Me tuomitsimme sen jatkuvan sorron ja hyvin sokeraavan väkivallan, jota Syyrian hallinto kohdistaa omiin kansalaisiinsa valitessaan sorron tien sen sijaan, että se täyttäisi omat lupauksensa laajamittaisista uudistuksista. Hallintojärjestelmä asettaa koko oman legitiiminsä kyseenalaiseksi. Ne, jotka ovat vastuussa rikoksista ja väkivallasta siviilejä kohtaan, he joutuvat tilivelvolliseksi. Me tuemme neuvoston johtopäätelmiä 20. kesäkuuta ja täten neuvosto on iloinen siitä, että on otettu uusia sanktioita käyttöön. Se antoi myös täyden tukensa niille diplomaattisille ponnisteluille, joiden tarkoituksena on varmistaa se, että YK on turvallisuusneuvosto voisi antaa riittävän vastauksen tähän Syyrian tilanteeseen. Sitten mitä Libyaan tulee, sotilainen paine tulee olemaan olemassa niin kauan kuin Gaddafi on vallassa. Euroopan unioni kansainvälisten kumppaniensa jälkeen valmistautuu Gaddafin jälkeiseen demokraattiseen siirtymään. Jemenin kohdalla me toistamme sen, kuinka tärkeää olisi saada aikaan järjestäytynyt siirtymä. Toinen keskustelun aihe toisena päivänä liittyy maahanmuuttoon valitsin tämän aiheen jo ennen kuin arabimaailmassa alkoi tapahtua. Ja me pääsimme kolmeen johtopä, neljään johtopäätökseen. Ensinnäkin paras tapa vähentää maahanmuuttopaineita on auttaa nuoria Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Menestyksekäs maahanmuuttopolitiikka alkaa rajojemme ulkopuolella ja tästä syystä uudet kumppanuudet eteläisen eh, naapurustomme kanssa, niissä tullaan puhumaan maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta. Sitten mitä turvapaikkaan tulee, me olemme näyttäneet vihreää valoa neuvostolle neuvottelujen suhteen. Hiljattaiset komission ehdotukset, jotka liittyvät eh, menettelyihin ja vastaanotto-olosuhteisiin, ne tulevat olemaan pohjana näissä neuvotteluissa. Ja me myöskin vahvistimme vuoden 2000 2012 tavoitepäivämääräksi, jona meillä tulisi olla yhteinen eurooppalainen turvapaikanhakujärjestelmä olemassa. Kolmanneksi Schengenistä. Kaikki valtionpäämiehet olivat sitä mieltä, että he ovat sitoutuneita henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, koska tämä on perussaavutus Euroopan unionissa. Me emme halua vesittää tätä perusperiaatetta, mutta meidän täytyy parantaa Schengenin sääntöjä ja otettiin käyttöön suojamekanismi, joka mahdollistaa sen, että poikkeuksellisissa olosuhteissa voi, jos kysymys on Schengen yhteistyön vaaran asettamisesta, silloin voidaan tehdä, ottaa käyttöön käyttöön turvamekanismi. Tämä on todellakin viimeinen käytettävä keino ja voitaisiin poikkeuksellisesti ottaa sisärajatarkastukset huomioon aidosti kriittisissä tilanteissa, jos jäsenvaltio ei enää pysty täyttämään velvollisuuksiaan. Tällaisiin toimiin ryhdyttäisiin hyvin objektiivisten kriteerien perustalta ja täytyisi, sille asetetaan hyvin rajallinen ajanjakso ja sovellusala ja otetaan huomioon myöskin äh, se, että täytyy hätätilanteessa pystyä toimimaan. Neljänneksi me myöskin äh, hyväksyimme sen, että Frontexia vahvistetaan. Esimerkiksi tullaan mahdollistamaan se, että Frontex voi käyttää yhdyshenkilöitä kolmansissa maissa ja tämä on linjassa uuden äh, naapuruspolitiikan kanssa. Tästä lähtien sen operaatioita tulee hoitamaan Euroopan rajavartiojoukot. Ja lopuksi, hyvät kollegat, me keskustelimme Kroatiasta. Neuvosto petasi tietä Kroatian EU-jäsenelle jäsenyydelle 28. jäsenmaana. Me odotamme, että nämä jäsenyysneuvottelut viedään päätökseen hyvin pian jo ennen kuun loppua ja tällöin jäsenyyssopimus voitaisiin allekirjoittaa ennen vuoden loppua. Ja kuten komissio on suunnitellutkin, Kroatiasta voisi tulla EUn jäsen vuoden 2013 puolivälissä. Kroatian tuleva jäsenyys antaa uutta potkua sille eurooppalaiselle kutsumukselle, joita Länsi-Balkanin maista löytyy. Näiden keskustelujen lisäksi neuvostossa nimitettiin Mario Draghi Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi äh, ensimmäinen marraskuuta 2011 lähtien ja tästähän parlamentti antoi hyvin laajalla enemmistöllä äh, myöntymyksensä. Tämä oli minun raporttini siitä äh, hyvin rutiininomaisesta neuvoston kokouksesta, jossa kuitenkin tehtiin yksi hyvin merkittävä päätös, joka liittyy Kroatiaan. Euroopan unionin jäsenyys on Kroatian kansalaisille hyvin pitkäaikaisen toiveen täyttymys. Kiitos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheestanne. Nyt pyytäisin, että komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso käyttäisi hän oman puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, uskon, että me olemme saaneet hyvän Euroopan neuvoston kokouksen päätökseen. Olemme tehneet päätöksiä, joilla on hyvin kauaskatsoisia tuloksia Euroopan unionin kannalta. Viittaan tietenkin maahanmuuttoon, talouspolitiikkaan, Välimeren alueen tilanteeseen ja myöskin Kroatian jäsenyysneuvotteluihin. Tämän lisäksi, mitä tulee Kreikan tilanteeseen, me olemme jälleen kerran osoittaneet, että pääsemme yhteisymmärrykseen, kun se on tarpeen. Ja IMFin ohjelma on nyt oikealla raiteella Portugalin ja Kreikan suhteen. Joka päivä vaikuttaa siltä, että meillä on uusia haasteita hyvin käytännöllisissä mielissä. 15 kuukautta sen jälkeen, kun tästä laajasta paketista on sovittu, sen toimialaa on osoittautunut oikeaksi. Nyt meidän täytyy saada aikaan uudenlainen tapa hoitaa meidän talouksiemme ristikkäistä riippuvuutta ja uudenlaista euroalueen talouspolitiikkaa ja Euroopan talouspolitiikkaa kokonaisuudessaan. Komissio tietenkin ajattelee, että tarvitsemme vielä lisäponnistuksia, jotta saisimme aikaan todellisia reformeja. Ja kuten olen todennut Kreikan esimerkin suhteen, me tarvitsemme onnistuksia, että saisimme työllisyyttä ja kasvua aikaan. Olen hyvin tyytyväinen, että Eurooppa-neuvosto tuki meidän aloitteitamme näihin rakennerahastoihin liittyen, jotta me voisimme saada aikaan teknistä apua Kreikalle. Uskon, että me tarvitsemme tällä hetkellä hyvin hankalia kipeitäkin päätöksiä ja toimia, jotta voisimme taata kasvun. Myöskin äh, komission jäsenmaakohtaiset suositukset olivat hyvin tärkeä aihe tämän Euroopan neuvoston aikana. Ja keskustelun jälkeen voin todeta, että ne olivat itse asiassa pohjana selkeille suuntaviivoille tuleville kuukausille. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa, että me olemme siirtymässä suurempia mahdollisuuksia kohti ja minä toivon, että lainsäädäntö toimielimet tulevat tekemään yhteistyötä taloushallintopaketin suhteen tänä kesänä täysin. Hyvät jäsenet, olin vaikuttunut siitä, kuinka avoimia keskustelut olivat, mitä tuli jäsenmaakohtaisiin suosituksiin, kuten tässä neuvoston puheenjohtaja juuri huomautti. Me pyrimme tekemään todellisen muutoksen siinä tavassa, joita näitä toimia on hoidettu niin kutsutun Lissabonin strategian aikoihin, jotta me tunnustaisimme talouksien ristikkäisen riippuvuuden ja sen tarpeen, että meidän pitää tehdä todellista yhteistä politiikkaa. Nämä keskustelut olivat hyvän tahdon merkitsemiä ja sitä tullaan tarvitsemaan tulevina kuukausina ja vuosina. Minä toivon myöskin, että Euroopan neuvosto jatkaa ponnistelujaan Eurooppa 2020-strategian ja sisämarkkinoiden edestä. Me pyrimme vähentämään pk-yrityksille koituvaa säätelytaakkaa ja mikrotalouteen aiheutuvaa taakkaa. Ja kun me tavoittelemme monia Eurooppa 2020-strategian päämääriä, olemme tunnustaneet julkilausumaamme perustuen, että nämä ponnistelut energiatehokkuuden, työllisyyden, köyhyyden vähentämisen ja muiden tavoitteiden suhteen ovat sellaisella tolalla, että me vielä ole päässeet niissä lopputulokseen. Emme ole naiveja. Tietenkin tässä täytyy ottaa kansallinen toimeenpanoaspekti myös huomioon. Me siirrymme eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta ensimmäiseen kansalliseen talouden ohjausjaksoon, jossa suosituksia toimeenpannaan, niitä suosituksia, joita nyt Eurooppa-neuvosto yksimielisesti tuki. Maahanmuutto. Tämä ei ole yllättävää, se on hyvin suuri aihe yhä edelleenkin. Ja Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Tietyissä tapauksissa maahanmuutto itse asiassa on aihe, jota äärimmistöryhmät ja populistit käyttävät hyväkseen, kun he haluavat vastustaa demokraattista avoimen yhteiskunnan perinnettä Euroopassa. Ja tämä tekee meille erittäin tärkeäksi omaksua muutto maahanmuuttoasioihin liittyen rakentava asenne. Olen sanonut monta kertaa, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Se on tämän unionin pilareita, se on yksi perustavanlaatuinen asia ja se tulee tukemaan talouden elpymistä ja yhtenäismarkkinoita. Eli me emme halua tätä vapaata liikkuvuutta tai sen sisämarkkinoihin liittyviä periaatteita kyseenalaistettavan. Tämä on jotakin, mitä meidän ei pidä vaarantaa. Tässä kontekstissa meidän pitää täysin tunnustaa, kuten Euroopan neuvosto teki, että ihmisten vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin ydinkysymyksiä ja sen takaaminen on äärimmäisen tärkeää tässä poliittisessa tilanteessa ja keskustelussa. Meidän tulee suojella Schengeniä ja sen hallintoa ja komissio on tehnyt aloitteen uuden luotettavan seurantajärjestelmän suhteen. Komissio on tehnyt myöskin aloitteen tukea tätä järjestelmää suojalausekkeella. Meillä täytyy olla eurooppalainen lähestymistapa, kun meidän yhteisiä rajojamme uhkaa yllättävä paine ulkopuolelta. Hyvin viimeisenä toimenpiteenä, todellakin viimeisenä toimenpiteenä, me voisimme ottaa rajoituksi ajaksi tietyissä tapauksissa rajakontrollit uudelleen käyttöön, kun jäsenmaat eivät pysty enää Schengenin asettamia velvollisuuksiaan täyttämään, mutta Eurooppa-neuvosto tunnusti myöskin, että tämä mekanismi ei tule koskettamaan ihmisten vapaan liikkuvuuden oikeutta tai rajoittamaan sitä, kuten perussopimukset takaavat. Meidän täytyy vuoteen 2012 mennessä saada yhteinen turvapaikanhakujärjestelmä valmiiksi ja olen yhä tässä sitä mieltä, että meillä on tarpeellinen liikevoima, jotta voisimme saada työn päätökseen. Olen hyvin mielissäni siitä, että Euroopan neuvosto tuki komission julkilausumaa liittyen naapurustopolitiikkaan, että voisimme löytää lähestymistavan yhteisen edun ja demokratian puolesta. Minä en nyt käytä enempää aikaa, sillä tässä neuvoston puheenjohtaja käytti jo puheenvuoron ja esitteli tuloksia kokouksesta, mutta haluaisin viitata eh, poikkeuksellisen historiallisen tilanteeseen Kroatian suhteen. Euroopan neuvosto on sitä mieltä, että nämä neuvottelut pitäisi saada tänään kuun loppuun mennessä päätökseen, jotta Kroatian liittyminen vuonna 2012 olisi mahdollista. Me ja Euroopan neuvosto kehottavat Kroatiaa jatkamaan yhä ponnisteluja, jotta se voisi olla valmis liittymiseen ensi vuonna. Rauha, vakaus ja tasapaino Länsi-Balkanilla olisi näin turvattu. Sitten vielä liittyen Kreikkaan, niin kutsuttu Troikka on keskustellut verotoimista Kreikan suhteen. Seuraavaksi meidän pitää Kreikan hallituksen kanssa saada sovitut toimet toimeenpantua. Tilanne on vaikea, mutta se ei ole mahdollinen. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta Kreikka voisi tästä vaikeasta tilanteesta päästä yli. Meidän pitää hyväksyä, että nämä toivet ovat Kreikan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Me emme vältä vaikeita muutoksia, mutta täytyy muistaa, että jokainen euro, jonka me velkajärjestelyihin käytämme on euro, jota ei voida käyttää koulutukseen tai sairaanhoitoon. Me tarvitsemme lisää kasvua, me tarvitsemme lisää työpaikkoja, me tarvitsemme verotuksellisia uudistuksia, jotta Kreikka voisi elpyä ja saada aikaan kasvua. Ja lopulta haluaisin onnitella Mario Draghia hänen nimityksestään Euroopan keskuspankin johtajaksi. Mario Draghi nauttii meidän täyttä luottamustamme ja hän on erittäin pätevä henkilö taloudellisissa ja rahakysymyksissä ja toivomme hänelle kaikkea hyvää. Tämä oli erittäin hedelmällinen Eurooppa-neuvoston kokous ja toivon, että meillä on nyt hyvä pohja, jotta voisimme jatkaa työtämme hyvin kriittisissä taloushallinto- ja maahanmuuttokysymyksissä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitokset teille, puheenjohtaja Barroso, puheenvuorostanne. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPP, puheenjohtaja Joseph Daul, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Kyse ei ole ainoastaan Kreikasta, jolla olisi liiallisia velkoja, joita markkinat ovat rangaiseet, vaan myöskin Euroopassa on ollut puutteita politiikassaan. Valtionpäämiehet ovat onneksi nyt tunnustaneet tämän ja ovat omaksuneet yhtenäisen kannan huippukokouksessa, mitä tulee talouteen, maahanmuuttopolitiikkaan, eteläisten naapuriemme välisiin suhteisiin. Ryhmäni nimissä haluaisin sanoa, että tässä ratkaisussa ei tule olla kysymys vähemmästä Euroopasta, vaan enemmästä Euroopasta. Ja tämä pätee, no kuulkaapas nyt herra Farage, te olette teillä on lauseke perussopimuksessa, joka mahdollistaa teidän jättävän Euroopan. Ei kukaan sitä estä. Tämä on täysin selvä. Tämä pätee yhtenäisvaluuttaamme jota nyt tässä ei tarvitse sen enempää kommentoida. Ja me tarvitsemme enemmän päätöksiä, jotka perustuvat talouden realiteetteihin. Kreikka, kuten kaikki maat, jotka ovat hakeneet kumppaneiltaan apua, sen täytyy tehdä omat kotitehtävänsä ja ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin vähentääkseen velkaansa ja päästäkseen kestävän kasvun tielle. Ainoastaan näissä olosuhteissa maksuja voidaan suorittaa ja ne tulee käyttää asianmukaisella tavalla ja tuolloin saatetaan myöntää lisää varoja jotakin. Ja tässä esitän kysymyksen herra Van Rompoille. Miten tämän selitetään? No, tätä on, kysymystä on esitetty useamman kerran, haluaisin vastauksen. Miten voimme selittää sen, että euro on he, heikko, jopa kuollut? Ja tietenkin tämä haittaa meidän vientitilannetta. Miksi meidän täytyy euron arvona pitää 1,42 suhteessa dollariin? me olemme olleet jo 1,85. Eh, Tässä vain esitän näitä kysymyksiä. Ratkaisu, kuten sanoin, sen tulisi olla enemmän Eurooppaa. Ja tämä pätee myöskin talouteen ja olen iloinen, että 27 valtionpäämiestä vahvistivat kilpailukyvyn tärkeyden taloudelle. Kilpailukyky ei ole mikään, mitään sanahelinää, se ei ole abstrakti asia vaan se vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja se takaa meidän elintasomme. Kilpailu kyvylle myöskin eurooppalainen 2020-strategia lepää kilpailukyvyllä, lepää myöskin meidän yhteiskuntamallimme ja kilpailukyvystä on kiinni myöskin PK-yritysten ja suurten yritysten kehitys, koulutuspolitiikkamme, tutkimus, innovaatio ja täten työllisyys. Voisin antaa yhden esimerkin, koska tietenkin positiivisia esimerkkejäkin tulee antaa. Avaruusteollisuus, ilmailuteollisuus, Airbus on saanut 730 tilausta. Tämä on esimerkki eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä ja tässä on saatu Euroopan luotua työpaikkoja. Tämä kilpailukyky lepää myöskin sillä, että meidän täytyy sisämarkkinoita syventää, meidän täytyy vähentää kustannuksia, jotka lannistavat yrittäjiämme. Mutta kilpailukyky lepää myöskin äh, sellaiselle talouspolitiikalle ja verotuspolitiikalle, jotka ovat lähellä toisiaan Euroopassa. Meidän täytyy olla vaativampia, kunnianhimoisempia, konkreettisempia talousarvioidemme suhteen. Enempää, enemmän Eurooppa se pätee myöskin maahanmuuttopolitiikkaan. Me tunnustamme sen, että että äh, ratkaisu ehkä on ulkorajojen valvonnan vahvistaminen ja äh, laittomien äh, siirtolaisten statuksen vahvistaminen äh, tietyssä maassa, jota nyt en halua tässä mainita, on, olen sanonut heille, että jos haluatte suojella kansalaisianne enemmän, niin silloin teidän tulisi antaa heille viisumit ja täten he pääsevät liikkumaan Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että Schengen-alue on yksi Euroopan unionin vahvimmista pilareista, mutta olen myöskin vakuuttunut sen suhteen, että jos me poistamme nämä sisärajatarkastukset, niin se vaatii vahvaa yhteistyötä kaikkien kumppanien välillä. Me haluamme 500 miljoonalle eurooppalaiselle yhtenäisen Euroopan ja toivon tätä myöskin niille Kroatian kaltaisille ihmisille, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin. Ja toivoisin, että Kroatia saa neuvottelut vietyä päätökseen sovitussa aikataulussa ja täyttää kaikki ehdot. Tämä tehtävä on varmaan ollut hankala ja me kaikki muistamme kaikki ne Balkanin sotavuodet. vuodet ja jos Kroatiasta nyt tulee 28. Euroopan unionin jäsenvaltio, ja jos Kroatia tajuaa, että kaikki nämä mahdollisuudet ovat avoinna koko tälle alueelle, niin tämä on hyvin toiveikasta politiikkaa kaikille meille ja näiden maiden asukkaille. Lopuksi haluaisin sanoa, että EPP hyväksyy huippukokouksen välimereen liittyvät johtopäätökset. Kyse on maista, jotka ovat lähtemässä demokratian tielle ja toisaalta kysymys siitä, että me rankaisemme niitä maita, jotka eivät ole lähteneet uudistuksen tielle. on valittu yhteisöllisyys, on haluttu kannustaa vaikeuksissa olevia maita sen sijaan, että niitä rangaistaisiin, eikä kuitenkaan luovuta siitä vaikeasta tiestä, joka johtuu siitä, että kaikkien valtioiden talouksia täytyy saada kuntoon. Ja tätä Eurooppaa me puolamme ja tätä vastuuntuntoista lähestymistapaa mekin haluamme ryhmänä edistää. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitokset puheenjohtaja. Ja nyt äh, SD-ryhmä e Martin Schulz. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämän ylimääräisen puheenjohtajakokouksen tarkoitus on esittää huomioita äh, liittyen siihen, mitä te äh, puheenjohtaja Van Rompuy kerrotte neuvoston puheenjohtajana neuvoston huippukokouksesta ja samalla me esitämme huomioita siihen liittyen, mitä Barroso komission puheenjohtajana meille esittää. Ja minun on kyllä nyt todettava, että teidän äskeisten puheenvuorojenne jälkeen ja luettuani viikonlopun ja alkuviikon sanomalehtiä, niin minun tuntemukseni ovat kyllä hyvin erilaiset kuin mitä teidän puheenvuoronne heijastelivat. Teidän puheenvuoroistanne minulle syntyi vaikutelma, että kaikki on kunnossa, kaikki on hyvin, ongelmia ei ole ja että hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat viemässä Eurooppaa oikeaan suuntaan. Toki asiat näinkin voi nähdä. Kuitenkin sallinette, että minun vaikutelmani ja tuntemukseni on hiukan toisenlainen kuin teidän. Keskustelu, jota viime viikolla kävimme valmistellaksemme huippukokousta, sitä nyt ei tule toistaa, mutta meidän puheenjohtajina on toki nyt katsottava, mitä me vaadimme viime viikolla ja mitä te tarjoilitte meille nyt ja tehdä tästä oma tulkintamme. Viime viikolla selitin omalle poliittiselle ryhmälleni, että Eurooppa-neuvoston tehtävä on huolehtia siitä, että Eurooppa on poliittisesti toimintakykyinen. Tällä hetkellä tilanne on vaikea. Euroopan taloudellisesta tulevaisuudesta ei taloushallintopaketin suhteen päätetä, eli me emme näitä päätöksiä tee, vaan tietyt luokittelulaitokset, jotka istuvat New Yorkissa, ne nostavat joko peukalonsa pystyyn tai osoittavat alaspäin ja ne päättävät, mikä on Euroopan kansantalouksien tilanne. Nehän antavat oikeastaan teille tehtäväksi esitellä ECOFINin alussa tai sitten huippukokouksen alussa. Ja kun ajatellaan Kreikan pyrkimyksiä, Kreikan valtavia budjettileikkauksia ja näitä rahoja ei suinkaan käytetä velkojen maksamiseen, vaan ne rahat menevät korkojen nousuun, korkojen nousuun, mistä amerikkalaiset luokittelulaitokset ovat vastuussa. Onko puhuttu eurooppalaisista luokittelulaitoksista? Kun puhutte sitten Schengenistä, niin minä olen lehdestä lukenut, että Puolan presidentti seuraava neuvoston puheenjohtajavaltion muuten on kysy- kysymyksessä, niin Puolan hallitus tulee kaikin keinoin puolustamaan vapaata liikkuvuutta. Hyvä niin. Aivan varmasti Kreikalla on tähän Euroopan parlamentin tuki. Ja Ranskan presidentti sanoo samalla, että vapautta on valvottava. Mielenkiintoinen muotoilu muuten. Jokaisella on omat syynsä puhua niin kuin puhuu. Mutta johdonmukaisesta ja yhdenmukaisesta neuvostolinjasta ei varmaankaan Schengenin suhteen nyt tällä hetkellä voi puhua. Herra van Rompuy, te vaaditte meiltä lainsäätäjinä, totesitte eh, tämän eh, taloushallintopaketin suhteen, että meidän on annettava sille hyväksyntämme lainsäätäjinä. Kaksi kysymystä mistä alkaen neuvosto ja hallitusten ja valtioiden päämiehet valmistelevat yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Tämähän on neuvoston tehtävä eikä suinkaan huippukokouksen tai Eurooppa-neuvoston tehtävä. Itse asiassa puheenjohtajavaltio Unkarin olisi tullut protestoida, sillä jos minä sopimusta oikein tulkitsen, niin Euroopan neuvosto huippukokous sopii suuntaviivoista, mutta nyt vaikuttaa siltä, että te olette menneet yksityiskohtien yksityiskohtiinkin lainsäädäntöhankkeessa ja tätä kautta voitte vaatia meiltä hyväksyntää tälle. Kaksi kysymystä, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin Euroopan parlamentti on lykännyt viime viikolla, viime torstaina loppuäänestystä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy, ja tämä liittyy kansleri Angela Merkelin itse asiassa, entäpä epäsymmetria liittyen tulevaan direktiiviin, joka koskee makrotalouden epätasapainoja? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy itse asiassa presidentti Sarkosin ennen kaikkea, koska hän, hän kaikkein voimakkaimmin vastusti käänteistä määräenemmistöä siinä tapauksessa, että syntyy liiallinen vaje. Ja tähän langetetaan sanktioita. Eli jos komission olisi tarkoitus äh, antaa sanktioita ja neuvosto voi vain pysäyttää nämä sanktiot kahden kolmasosan enemmistöllä, niin tämähän on erittäin ratkaiseva kysymys. Mitä neuvosto nyt itse asiassa asiasta sanoo? Jos voisimme sanoa nämä vasta- tai saada nämä vastaukset, me voisimme sitten omalta osaltamme päättää, voimmeko koska loppuäänestys on nyt siirretty heinäkuulle, antaa hyväksyntämme vai joudummeko hylkäämään ehdotuksen? Siksi, että hän nyt suutu minulle. Olin jo lukenut teidän puheenvuoronne ennalta lehdistä ja olisin odottanut teiltä kyllä vastauksia kysymyksiin. Eli tämän ylimääräisen puheenjohtajakokouksen jälkeen minä en ole yhtään sen viisaampi kuin ennenkään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi eh, liberaalidemokraattiryhmän puheenjohtaja Verhofstadt, olkaa hyvä. President, thanks. Aivan ensinnäkin haluaisin kiittää herra Van Rompuyta ja Barrosoa heidän esityksistään liittyen Euroopan neuvoston kokoukseen. Ensimmäinen kysymykseni liittyy Kreikkaan ja taloushallintopakettiin, sillä täytyy olla hyvin selkeitä. Kriisi ei ole ohi, vaikka olemme nyt, vaikka Kreikassa äänestetään, niin kriisi ei ole vielä ohi. Kriisi jatkuu, leviää Portugaliin ja Irlantiin ja ensimmäisen kerran tämä koskettaa laajempiakin kysymyksiä. Eli se, mitä markkinat tässä ajavat takaa, ei ole vain ratkaisu Kreikan kriisiin, vaan rakenteellinen ratkaisu koko kriisiin. Ja tämä rakenteellinen ratkaisu liittyy tähän rohkeaan vahvaan taloushallintopakettiin, joka meillä on käsittelyssä tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa, herra puheenjohtaja, sitä, että me emme tarvitse vain sanktioita niille maille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme Euroopan keskuspankin ja komission ja jäsenmaiden jäsenmaiden sijasta tässä kuljettajan paikalla ja ohjaamaan toimintaa, sillä jäsenmaat eivät itse itseään rankaise. Näin ei ole tapahtunut menneisyydessä eikä tulevaisuudessakaan tule tapahtumaan. Eli tämän vuoksi, herra puhemies, parlamentti päästi viime viikolla pitäytyä tässä käänteisessä määräenemmistöjärjestelmässä, sillä on tärkeää, että komissio tekee päätöksiä ja että neuvosto voi vain sen jälkeen päättää kumoamisesta. Eli mielestäni on Tämä on parlamentilta hyvin vastuullinen asenne. Ei saa sanoa, että tämä on vastuuton asenne, sillä tämä paketti on kymmenen kuukautta sitten laadittu aivan erilaisessa tilanteessa kuin se tilanne, jossa me nykyään elämme. Ja nyt herra Lipski, IMFn johtaja, Geithner – ja Trichet Euroopan keskuspankista itse asiassa ovat sanomassa sama asia kuin parlamentti sanomme. Tarvitsemme rohkeamman paketin, laajemman paketin, eikä ole vaikeaa saada sellaista aikaan, herra puhemies. Neuvosto sanoo, kyllä, parlamentin ehdotukselle tämä riittäisi. Parlamentin ehdotukset ovat hyvin, hyvin kohtuullisia ja minä toivon, että näin tapahtuisi tulevaisuudessa. Tämä ei ole vaikeaa, se on näin helppoa. Yksinkertainen kyllä neuvostolta, niin sitten me voimme äänestää ensi viikolla Strasbourgissa. Ja sitten pääsen toiseen asiaan, Schengen ja sitten unionin hajoamisen riski. En tiedä, mutta ehkä muut kollegat ymmärsivät tässä Euroopan neuvoston kannan. Minä en ymmärrä mitään. En ymmärrä mitään siitä, mitä neuvosto nyt on päättänyt Schengeniin liittyen. Tällä hetkellä, hyvät kollegat, Schengenin sisällä on mahdollisuus tuoda takaisin kahdessa tilanteessa rajakontrolleja kansallisen turvallisuuden vuoksi tai vakavan yleisen järjestysongelman vuoksi. Eli minun kysymykseni on se, miksi me tarvitsemme kolmannen mahdollisuuden, joka liittyisi maahanmuuttoon, Tämähän ei pelastaisi Schengeniä, sehän tuhoaisi Schengenin. Ehkä minun täytyy toistaa tämä nyt ranskaksi. Minä sanon tämän ranskaksi. Schengeniä ei tässä pelasteta, se tuhotaan tällä päätöksellä, joka on nyt tehty. Ja Schengenin myötä eurooppalaisen integraation ajatus kuolee. Ja minä uskon tässä, että meidän täytyy olla erittäin selkeitä. On erittäin selkeää ja tärkeää, että parlamentti on tämän takana kokonaisuudessaan. Että ei äänestetä uudesta mahdollisuudesta tuoda lisää rajakontrolleja, ei nyt eikä koskaan myöhemminkään, ja miksi sitten ei? Se, mitä Eurooppa tarvitsee, ei ole sisärajojen vahvistamista. Me tarvitsemme ulkorajojen vahvistamista ja Eurooppa tarvitsee nyt yhteistä turvapaikka Sitä me olemme odottaneet ja yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tämäkin on perussopimuksissa jo mukana. Meidän pitää jakaa taakka, jos suuria kolmansista maista tulevia maahanmuuttovirtoja tulee, aivan kuten me teimme Kosovosta tulleiden henkilöiden suhteen. Ja tuolloin me emme tarvinneet mitään tällaista kolmasta poikkeutta Schengenin säädöstöön. Meillä oli olemassa oleva politiikka, ja te muistatte tuolloin me olimme solidaarisia. Eli teen vielä yhteenvedon, herra puhemies. Jäsenmaat saattavat ajatella, että ne voivat muuttaa asioita, mutta voin sanoa, että parlamentti ei salli tämän tapahtuvan. Speaker. Kiitoksia ja sitten seuraava puhuja, Timothy Kirkhope. Olkaa hyvä. ECR-ryhmä. Uh, uh, Puhemies, ennen kuin puutun tähän euroalueen kriisiin, haluaisin uh, puhua näistä muista huippukokouksen aiheista. Ensinnäkin on moraalisti oikein ja poliittisesti pakko puuttua näihin asioihin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä maissa, joissa halutaan saada aikaan demokraattiset instituutiot. Tämä on historiallinen mahdollisuus tarttua näihin asioihin koska usein sanotaan, että me olemme sivilisaation törmäyskurssilla. No törmäyskurssilla ollaan, mutta tässä on kysymys kaikista roduista ja uskonnoista ja se, ne barbaariset teot, joihin terroristit ovat ryhtyneet pelottelakseen kansalaisia. Meillä on kolmikantainen lähtötapa, demokraattinen uudistus, jotta saadaan edustava hallintoaikaan, tasavertaiset mahdollisuudet ja köyhyyden lievittäminen ja myöskin riittävät turvatoimet, jotta me voimme suojautua niiltä, jotka haluavat meidät tuhota. Mitä maahanmuuttoon tulee, niin Joseph, tämä onkin tapaus, jossa me emme tarvitse enemmän Eurooppaa, vaan parempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme sitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja olemassa olevat virastot toimisivat tehokkaammin. Ne haasteet, joita meillä on ja ihmisvirrat, ne ovat todellisia, eikä niitä voi kliseillä hoitaa. Rajat ylittävä rikollisuus on huomattava ongelma, terrorismi on todellinen uhka ja laaja maahanmuutto on suuri yhteiskunnallinen taloudellinen haaste ja meidän vastauksemme täytyy olla päättäväinen, realistinen, sen täytyy olla oikeudenmukainen, mutta tiukka rajavalvontaa täytyy harjoittaa. Esimerkiksi Ison-Britannian tapauksessa ne ovat kansallisia, mutta silloin kun näin ei ole, niin silloin täytyy ottaa käyttöön toimenpiteet, joilla saadaan luottamus takaisin. Ja mitä romaneihin tulee, meidän mielestämme on tärkeää ottaa tämäkin asia esille, koska heidän integraatio ja heidän oikeuksiensa kunnioittaminen on oman tunnon ja kysymys ja huolenaihe meille kaikille. Kroatian suhteen no me olemme iloisia siitä, että neuvotteluissa on onnistuttu ja että se, se, tämä maa saattaisi päästä EUn jäseneksi. Sitten kriisi, talouskriisi on välttämätöntä, että ja kaikissa jäsenvaltioissa päästään kriisistä eroon ja että kaikki hoitavat omat tehtävänsä. Euroopan unionissa ei kuitenkaan ole kysymys ainoastaan euroalueesta ja meidät täytyy, kaikkien täytyy olla vastuussa tasavertaisesti näistä ongelmista ne, jotka tekivät päätöksiä euroalueen jäsenyydestä, jotka ovat tehneet päätöksiä äh, vakauspaketista, niiden täytyy, heidän täytyy olla vastuussa nyt tehtävistä päätöksistä. Ei ole totta, että mikään maa ei ole koskaan rangaissut itseään. Äh, Saksahan on kiehtova esimerkki kurinalaisuudesta äh, talouspoliittisessa tilanteessa, jossa maa todellakin on rankaissut itseään silloin, kun se joutui vaikeuksiin mutta tähän liittyy toinenkin hirvittävä vaara me emme ole onnistuneet vastaamaan riittävän nopeasti talouskriisiin ja se, että me emme investoinneissa, innovaatiossa, kilpailukyvyssä ja tuottavuudessa ole onnistuneet, se on uhka meille kaikille. Me tarvitsemme uudistuksia, jotta me voisimme saada luotua ensiluokkaisia yrityksiä ja tätä kautta pitkäaikaista kukoistusta. Kreikka on ehkä nyt puheenaihe, mutta uudella vuosituhannella saatetaan joutua keskustelemaan siitä, miten me selviämme tällaisesta rahastollisesta maanjäristyksestä ja taloudellisesta tsunamista. Kiitoksia. Sitten Rebecca Harms, Vihreät. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos herrat Van Rompuy, herra Barroso. Minä olin kyllä aika järkyttynyt väitteestänne Schengenin suhteen, että neuvosto tässä valmistelisi parannusta Schengenin alueeseen. Tämä on mielestäni hyvin kyynistä. Muistuttaisin tässä vielä, mistä tämä keskustelu alkoi. Eurooppalaiset äh, lähes äh, unohtivat Arabian kevään, koska yhteistyö diktaattorien kanssa arabimaailmassa toimi niin kovin hyvin. Ja nyt järjestetään sitten vapaus- ja demokratiafoorumeita kehityksen vakauttamiseksi ja samalla suljetaan EUn rajat ja tämä kohdistuu juuri niihin ihmisiin, jotka haluavat tai katsovat, että heidän on paettava arabimaista levottomuuksien vuoksi. Mielestäni tämä on erittäin ikävä osoitus Euroopan toiminnasta. Ja on valitettavaa, että te, rompau Rompuy, ensimmäisenä neuvoston pysyvänä puheenjohtajana edustatte sellaista mielipidettä, että Schengenin vesittäminen olisi parannus. Toivoisin, että vetäisitte nämä sananne kyllä takaisin. Toivon, että tämä keskustelu tekee selväksi, että Euroopan parlamentti tulee tekemään kaiken vallassaan olevan säilyttääkseen yhteispäätössä oikeutensa, koska tämä valitettava demo, epädemokraattinen äh, vaatimuksenne äh, jättää parlamentti ulkopuolelle on kyllä todella uskomaton. Sitten, äh, hyvät naiset ja herrat, toinen asia, Kreikka vaikka en toista kaikkea taloushallintoon liittyen, täällä on jo esitetty merkittäviä huomioita, mutta nostaisin tähän keskusteluun vielä painokkaasti yhden ulottuvuuden. Tätä jo yritin viime viikollakin. Me tiedämme, että kreikkalaiset tällaisenaan, mitä pakettiin, pakettiehdotuksiin tulee, niin kreikalaiset eivät tähän pysty. Näitä puitteita on muutettava. Tämä on mahdoton vaatimus Kreikalle ja talous on nyt saatava käyntiin. Vielä en ole ymmärtänyt, mitä ihmettä teidän aikeenne oikein ovat. Ja yksi ulottuvuus tässä mielestäni on jäänyt täysin unholaan, ja se tulee olemaan unionille keskeinen tulevaisuudessa – oikeudenmukaisuus. Myös näinä kriisiaikoina tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja Euroopan unionin on oltava oikeudenmukaisuuden esimerkki. Mielestäni Papandreua tulisi nyt rohkaista ottamaan mukaan kreikkalaiset eliitit tähän taakan jakoon. Ja mielestäni Euroopan unionin tulisi huomattavasti johdonmukaisemmin vaatia myös pankkien osallistumista. Miksi minä nyt tällä peräänkuulutan oikeudenmukaisuutta? Siksi, että kun ajatellaan meidän maanosamme historiaa, olen täysin vakaumuksellisesti sitä mieltä, että yhtäältä unioni merkitsee vapautta ja demokratiaa, mutta toisaalta unioni samalla lupaa oikeudenmukaisuutta, parempaa elämää yhteisön ihmisille. Ja Euroopan unioni ei tähän mennessä ole tässä onnistunut. Erityisesti tämän kriisin puitteissa se ei ole tätä lupausta täyttänyt. Kansallisvaltion palaaminen keskiöön Äh, voi onnistua, jos eurooppalaiset äh, eivät osoita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välttämättömyyttä. Kiitoksia. Sitten nyt nyhtynyt vasemmisto. Lotta Biski, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Muistan, että Martin Schulz puhui tästä huippukokouksesta historiallisena mahdollisuutena Euroopan unionin tulevaisuudelle, mutta niin aiemmin viikko sitten, mutta tähän tämä huippukokous ei pystynyt. Euroopan parlamentin kanssa ei saatu aikaan sopia taloushallinto paketista – ja mitä tulee EUn 2020-strategian tavoitteisiin, työllisyyden, energian, köyhyyden torjunnan ja niin edelleen suhteen, eh, eh, ei ole saatu aikaan minkäännäköistä sopimusta. Samoin Kreikka ongelman ratkaisu on kaukana tulevaisuudessa. Ja viimeisimmät eurobarometritutkimukset osoittavat, että kansalaiset eivät usko siihen, että politiikka löytäisi ö, lähiaikoina ulospääsyä tästä kriisistä. Miksi näin? Koska edelleen panostetaan samaan talouspolitiikkaan, joka johti kriisiin alun alkaen. Kreikalta vaaditaan, että demokratia demokratian eh, kehdossa luovutaan eh, sosiaalisista oikeuksista, valtion omistuksista luovutaan, vai tässä tapauksessa tulee lisää lainaa. Ja eh, tämä mielestäni osoittaa, tämä tällainen shokkiterapia periaate on tullut tai voisi tulla nyt EUn perussäännöksi. Irlanti ja Portugali ovat tästä jo nähneet häivähdyksen ja taloushallintopaketti vaatii tiukkaa leikkauspolitiikkaa ja sanktioita siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät tähän pysty. Tämä on vääränlaista hallintoa luottoluokituslaitokset ja rahoitusmarkkinat saavat vallan käsiinsä entistä voimakkaammin ja päättävät pelisäännöistä ja demokraattinen valvonta vesittyy entisestään. Kreikkalaiset ovat tänään ja huomenna yleis- yleislakossa ja kysynkin teiltä puheenjohtaja Van Rompuy, puheenjohtaja Barroso, mitä Euroopan unioni tekee, jos Kreikan parlamentti huomenna hylkää säästöpaketin? Ehkäpä te sanotte, että tämä on vain hypoteettinen kysymys. Voi olla, mutta mietinpä, miksi ei ole minkään näköistä vaihtoehtoista suunnitelmaa, koska joskus voi tapahtua toisin kuin mitä me haluamme. Kiitos. You, Kiitokset puheenjohtaja Biski. Seuraavaksi Nigel Farage, EFD-ryhmä, olkaa hyvä. Tämä on kunnia. Meillä on kaikki Euroopan unionin johtajat täällä ja he kertovat, että kaikki menee hyvin, kaikki sujuu hyvin. Mutta tämä ei kyllä valitettavasti ole totta. Me olemme nyt laina-ajalla, lainarahalla elämässä ja tämä toinen Kreikan säästöapupaketti vain lisää tätä kärsimystä. Ei ole mitään rajaa sillä, kuinka paljon rahaa tähän laitetaan. Mitä tahansa sitten apua annammekin Kreikalle, mitä tahansa Sarkosi sanookin. Tosiasia on se, että Kreikka kaatuu. Kreikka ei pysty näitä nykyisiäkään maksujaan hoitamaan, eikä edes näitä nykyisiä, eikä saati sitten niitä tulevia. Tämä tilanne on todellakin kauhistuttava. Ja tässä on lisäkysymyksiä liittyen siihen, mikä koko eurooppalaisen projektin tulevaisuus on. Euroopan unionin instituutiot, poliittinen rehellisyys, se tapa, jolla te ajoitte, pakotitte Lissabonin sopimuksen läpi teidän nimittämisenne Euroopan neuvoston puheenjohtajaksi. Tässä on paljon kysymyksiä. Ihmiset eivät vain ajattele, että te olette epärehellisiä. Nyt he ajattelevat, että te olette täysin epäpäteviä on jo tarpeeksi paha, että demokratia on viety ihmisiltä, mutta tämä on nyt vielä pahempaa. Te juoksette ympärinsä kuin päättömät kanat, teette ihan mitä sattuu, te ette saa ihmisten luottamusta, te ette osoita johtajuutta ja kaikki ennustukset, joita te olette antaneet, ovat olleet vääriä ja nyt teitä pidetään Brysselin hölmöinä. Te kieltäydytte tunnustamatta sitä, että me tarvitsemme B-suunnitelmaa, minkäänlaista B-suunnitelmaa. Miljoonat ihmiset ovat menettäneet työnsä, joutuneet köyhyyteen. Ja te ette todellakaan ole tässä sopivia ihmisiä johtamaan. Tämä sali on aika tyhjä tänään, koska mepit eivät enää välitä, mutta tässä puhutaan satojen tuhansien suulla niiden, jotka ovat ke- kerääntyneet Ateenaan ja muihin suuriin kaupunkeihin, jos he sanovat ei tälle säästöpaketille. Se tulee olemaan hyvin tuskallista pankeille ja Euroopan keskuspankille, mutta tämä on vielä pahempaa, jos me emme nyt ota vastuuta. Onko teillä mitään suunnitelmaa tällaista tilannetta varten? Älkääkä kuvitelko, että arabi kevät muuttuu Välimeren tyytymättömyyden kesäksi, kun ihmiset taistelevat tässä demokratian puolesta. Minä tiedän, mitä minä itse tekisin. Eh. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi Philip Glass, sitoutumattomat. Kiitos, jos Seera Schulz voisi nyt vaieta. Kiitos puhemies. Nyt vihdoinkin on ryhdytty toimiin Schengenin toimivuuden parantamiseksi. Ja nyt toteaisin, että tästä järjestelmästä tulee tehdä koordinoidumpi ja toimien on oltava koordinoidumpia ja tähän tarvittaisiin suojalauseke, jonka kautta jäsenvaltiot todella poikkeustapauksissa voisivat sisärajavalvontaa ottaa käyttöön. Ja lainaan vielä, tarvitaan erityiset objektiiviset kriteerit ja yhteinen arvio syistä ja ajanjaksosta. Eli puheenjohtajajäsenvaltiot, jotka haluavat äh, sisärajavalvontaa vahvistaa, joutuvat varsinaisen byrokratian äh, myllyn sisään ennen kuin tämä on mahdollista. Eli käytännössä koko ehdotus vesitetään. Mitä sitten tulee ulkorajavalvontaan? Täällä puhutaan siitä, että Frontexin toimintaa tulee vahvistaa, mutta olkaamme rehellisiä, tästä nyt on puhuttu jo vuosikausia, mutta mitään ei ole tapahtunut eikä näköjään mitään uusia ajatuksia tullut esiin myöskään viimeisessä huippukokouksessa. Sitten puhutaan kumppanuudesta kumppanimaiden kanssa, mutta entäpä sisältö? Sisällöstä ei ole sanaakaan. Tehdäänkö esimerkiksi tuki näille maille riippuvaiseksi niiden valmiudesta toimia itse ää, laittoman siirtolaisuuden pysäyttämiseksi, siirtolaisuuden, joka kohdistuu Eurooppaan. Joten tässä nyt halutaan ääriaineksia ja niin kutsuttuja populisteja tuomita. Mutta kyse on siitä, että te asetatte asian aivan päälaelleen. Komissio ja neuvosto itse asiassa uhkaavat Schengeniä, koska ne haluavat täytäntöönpannon vain puolet Schengen-sopimuksesta. Sisärajavalvonta on poistettu, mutta samaa voi väittää ulkorajavalvonnasta vuotaa kuin seula. Joten kansalaiset ovat syystäkin tyytymättömiä ja teidän tulisi nyt katsoa to- tosiasioita silmiin ja tulla to- toteuttaa todellisia toimia, eikä nyt vain tällaista tyhjänpäiväistä päätelmää päätelmän perään. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot puhujalista ulkopuolelta. rouva Ildiko Kalpets. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin sydämellisesti kiittää puheenjohtajia ja onnitella teitä huippukokouksesta. Se oli todellinen haaste ja tulokset puhuvat puolestaan. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionilla on romanistrategia, samoin saatiin aikaan Tonava-strategia ja laajeneminen on kunnolla käynnissä. Ja tämä osoittaa, että puheenjohtajavaltio Unkari on tehnyt erittäin hyvää työtä kaudellaan. Haluaisin äh, viitata myös siihen, että odotukset olivat korkealla talouskysymysten suhteen ja Euroopan unioni on toiminut tähän mennessä aivan liian hitaasti. Emme ole reagoineet tarpeeksi nopeasti emmekä oikealla tavalla äh, näihin taloudellisiin, sosiaalisiin, äh, rahoituksellisiin kriisin vaikutuksiin. Valitettavasti ei ole priorisoitu kunnolla, mitä tulee talouden ohjaukseen. Nyt kuitenkin on tartuttava tilanteeseen ja Euroopan parlamentti toimittaa pian äänestyksensä ja pyytäisin, että te toteutatte tarvittavat toimet. Niin kuin sanoitte, täydellinen ei saa olla hyvän vihollinen. Sitten Rova Gomes, minuutti, olkaa hyvä. Crise soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias Tämä verkkokriisi on osoittanut, että taloudet riippuvat toisistaan, mutta toinen puoli tässä asiassa on se, että jos yksi maa pakotetaan säästämään, se ei auta. Jos me ajamme Kreikan, Portugalin, Italian näin säästämään, niin he velkautuvat vielä enemmän ja se vaarantaa euron meidän pitäisi saada aikaan todellinen eurooppalainen metodi, jotta pääsisimme tästä kriisistä yli. Esimerkiksi nämä eurobondit. Me tarvitsisimme enemmän talouden hallintoa, harmonisoitua kauppaa ja yhtenäistä verotuspolitiikkaa Euroopassa. Toivon, että me voisimme näin saada eurooppalaiset pankit varmistamaan sen, että kaikki kreikkalainen raha, joka on viime kuukausina paennut, auttaisi tukemaan tätä ohjelmaa. Onko tässä neuvostolla B-suunnitelmaa olemassa? Tietävätkö he, kuinka vaikeaa tämä on? Kuinka vaikeaa ja kuinka paljon tämä liberalistinen suunnitelma koskettaa kansalaisia Euroopassa? Kiitoksia sitten Graham Watson, olkaa hyvä. Neuvosto on pyytänyt komissiolta ehdotuksia, joilla voitaisiin vesittää jo saavutettuja sopimuksia, jotta poistettaisiin rajavalvontaa. Miten neuvoston puheenjohtaja aikoo hoitaa samanlaiset temput, joita populistiset johtajat tulevat tekemään tulevaisuudessa? Miten Van Rompuy selittää historioitsille se, että tämä, jota te kutsuitte perussaavutukseksi eurooppalaisessa integraatiossa, se on nyt vesitetty teidän alaisuudessanne. Ja herra Barroso, aiotteko te todellakin pelata Brutuksen roolia tässä hyvin surullisessa populistisessa asiassa? Kiitoksia. Sitten rouva Korin Wortman, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, esityslista huippukokouksessa oli yksi historian vaikeimmista ja monet, monen aiheen suhteen unionilla on merkittäviä haasteita. Kuitenkin saitte aikaan merkittävää edistystä, vaikka jotkut kollegamme tätä eivät täällä tunnustakaan. Mutta merkittävää edistystä tärkeillä aloilla saitte aikaan. Katsotaanpa nyt tätä taloushallintopakettia esimerkiksi. Tällä hetkellä kaikki huomio kiinnittyy hyvin monimutkaiseen äh, ratkaisuun, joka Kreikan kriisiin oli löydettävä. Äh, näitä äh, nopeita ratkaisuja, tällaista tulipalon sammutusta täytyy tietenkin täydentää pidemmällä aikavälillä, ajatellen esimerkiksi työpaikkojen luomista ja taloustilanteen parantamista. 98 prosenttisestihan me olemme jo lähellä sopimusta ja vetoan myös Euroopan parlamenttiin. Meidän on äänestettävä ensi viikolla ja toivottavasti äänestämme hyväksyen tämän paketin. Te vetositte tähän taloon, mutta vetoamme myös neuvostoon, että ratkaisu löytyy. Kiitos. Kiitoksia sitten rouva Liisa Jaakonsaari. Minuutti. Puhemies, joku on verrannut nykyistä eurooppalaista talouskriisiä sotaan, maailmansotaan ilman sotaa. Ja kun otetaan huomioon, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu velkaantumisen myötä ja mikä on Kiinan rooli, niin minusta nämä, tämä vertaus ei ole ollenkaan Eh, liioiteltu on kysymys erittäin vakavasta asiasta ja siksi oli aika ihmeellistä että eh, neuvoston puheenjohtaja van rompuy aloitti puheenvuoronsa tämä oli rutiininomainen kokous euroopassa kaikki hyvin ja näinhän ei tietenkään ole. kriisi ei ole ohi kreikassa on yleislakko ja uskon että teidän puheenne oli vähän tarkoitettu rauhoittamaan meitä meppejä ja kenties markkinoita mutta ainakin minulle kävi päinvastoin että ahdistuin vielä enemmän. yhdyn kyllä niihin joita täällä on esitetty että hieman raottaisitte sitä salaisuuden verhoa että onko euroopan unionissa nyt suunnitelmaa siitä mitä tapahtuu kun tämä kriisi syvenee koska sen näyttää niin käyvän. ei ole yhtään ainutta asiantuntijaa en ole lukenut yhtään ekonomistia joka olisi sanomassa että tämä kriisi on ohi ja asiat menevät hyvin. Kiitokset teille. Sitten Nikolaus Komitis. Kiitos puhemies Kuten tässä jo sanottiin, tänään ja huomenna Kreikan, Kreikan parlamentissa puhutaan, keskustellaan uudesta säästöohjelmasta. Kansa on lähtenyt kaduille ja herra Barroso ja Van Rompuy tietävät, että tässä toimintaan uhan alla. Jos me äänestämme tätä vastaan, niin silloin Kreikka ei saa toista lainaosuutta ja silloin se ei saa uutta taloudellista apua. Ja koska nyt ajat ovat hyvin vakarat, niin haluaisin todellakin, että vastattaisiin tähän kysymykseen. Siis jos äänestetään tätä uutta säästöohjelmaa vastaan, niin toteutatteko tämän uhan, ettekä maksa tätä viidettä osuutta, joka Kreikalle on luvattu? syntyykö tästä ongelmia sitten euroalueelle? Oletteko te ajatelleet, mitä tapahtuu äänestyksen jälkeisenä päivinä? Nämä ovat poliittisesti ja taloudellisesti hyvin merkittäviä aikoja, ei ainoastaan Kreikalle, vaan koko Euroopalle. Pierre... Kiitoksia. Sitten Jean-Pierre Odi, minuutti. Conseil européen, de l'attention qu'il a aux parlementaires. Haluaisin kiittää Eurooppa-neuvostoa teidän huomiotanne, jota osoitatte parlamentille ja myöskin herra Barrosoa. Ja viittaan tässä perussopimuksen artiklaan 15. Eurooppalainen vakausmekanismi, jos olen ymmärtänyt oikein, tämä on ylimääräinen sopimus, jolla ei ole varsinaista yhteisö aspektia. Kysymys on seuraava, kuinka tämä eurooppalainen vakausmekanismi joka sitoo paljon pääomaa, mm, tulee toimimaan? Onko se kansallisella tasolla, parlamenttien hallinnassa kansallisella tasolla ja kuinka tämä mekanismi tulee toimimaan? Madame Elisa Kiitoksia hyvin paljon, Rouva Elisa Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Eh, duas questões. A primeira... Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen menee neuvoston puheenjohtajalle. Tämä liittyy tähän kuuden toimen toimenpidepakettiin. Itse olen esittelijänä makrotaloudellisten epätasapainoisuuksien asiassa. Tämä on täysin uusi osa-alue ja ne päätökset, joita nyt tehdään, ne ovat äärimmäisen tärkeitä tässä tilanteessa, jossa keskinäinen riippuvuus on mainittu. Tässä tekstissä neuvosto aivan eksplisiittisesti sulkee mahdollisuuksien ulkopuolelle sen, että tarkastelisimme näitä ylijäämiä ja alijäämiä yhtä aikaa. Kun puhutaan keskinäisistä riippuvuuksista, niin silloin ei tule tarkastella yksittäisten maiden alijäämiä koska niiden alijäämät ovat tiiviisti sidoksissa jonkun toisen maan ylijäämiin. Tässä on ilmeisesti päätetty sulkea silmät laajemmalta katsantokannalta. Toiseksi, kasvu on tärkeää, koska ilman kasvua emme pääse tästä tilanteesta ulos. Ja haluaisin, niin olen pääsemässä puheenvuoroni loppuun, joustavuus. Siis se, että äh, leikattaisiin byrokratiaa. Nämä ovat asioita, jotka puhujalta vietiin mikrofoni pois. Uh, thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, herra puhemies. Me olemme täällä tänään. Täällä ei ole paljon ihmisiä. Sali on melko tyhjä. Samaan aikaan tuhannet ihmiset Kreikassa ovat kaduilla. Poliisit ovat käyttäneet kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseen. Tämä on teidän luomaanne. Te olette tämän tehneet. Kukaan ei ole minulle myöntänyt, että euroalue on romahtamassa, mutta näin kuitenkin on. On aika, että me heräämme todellisuuteen ja minun mielestäni kreikkalaisten pitäisi saada mahdollisuus palata drakmaan, jos se toimisi parhaiten heille. On aika kuunnella ihmisiä, päättäjien pitäisi olla tässä tietoisia. Sanotaan vain, että tämä on ainut tapa mahdollisuus toimia. Te ette kuuntele kansalaisia. Kansalaisten pitäisi pystyä tässä päättämään. Minulla olisi herra Van Rompoille kysymys. Olen kysynyt myöskin herra Barrosilta, onko B-suunnitelmaa olemassa. Meidän täytyy saada tietää, että jos Kreikassa epäonnistutaan, niin mikä B-suunnitelma sitten on? Kiitos. Tessa Childers. Um, Kiitoksia, voin puhua lyhyesti, koska tiedätte, että Irlannin, Kreikan ja Portugalin mepeillä ei ole aikaa tyhjiin sanoihin. Uskon, että edes saa kysymyksiini vastausta, mutta teillä on oltava suunnitelma, varmaan pidätte sen salassa – tai sitten syynä on se, että teillä ei ole suunnitelmaa ja tätä ette voi myöskään kertoa. Tai kolmanneksi teillä on suunnitelma, mutta se on vain tiettyjen jäsenvaltioiden etujen mukaista. Tämä ei mielestäni ole kestävä tapa toimia, enkä tuhla siihen sanojani, mutta uskokaa, että näiden maiden meppien on mahdotonta selittää tätä kansalaisille. Thank you, Kiitoksia. Sitten Maria Tatjanako. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa, kuten myöskin komission puheenjohtajaa, jotka ovat tulleet tänne vastaamaan kysymyksiin. Eurokriisi, asia, joka on näkyvillä maissa, kuten oma maani Kreikka – ja on ehdotettu välittömiä toimia, mutta tarvitaan myöskin pidemmän aikavälin strategiaa ja näyttäisi siltä, että tämä valittu tie ei ole menestyksekäs. Mutta nyt täytyy asettaa vastuuseen hallitukset. Ne ovat laatineet suunnitelman ja niiden täytyy täytäntöönpanna tämä ohjelma. Ja koska tätä ohjelmaa ei täytä, jos tätä ei täytäntöönpana, niin onko jonkinlainen suunnitelma B? koska minun maani kansalaisilla ei ainakaan ole mitään mahdollisuutta palata takaisin drakman käyttöön. Sitten Anni Podimata. Kiitos puheenjohtaja. Nämä kaksi asiaa, siis Schengen-sopimus ja eurokriisi, ne ovat Euroopan yhdentymisen sydämessä ja nämä kaksi tänä päivänä ovat vaaran alla. Ne ovat uhattuna ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien täytyy tajuta se, että me emme voi hakea tällaisia sirpaloituneita ratkaisuja, hätäratkaisuja. Me tarvitsemme johdonmukaisia ja eurooppalaisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Kuten tekin sanoitte, me pyydämme näinä päivinä Euroopan Kreikan hallitukselta hyvin kun kunnianhimoista vakautusohjelmaa. Ja tämä varmaankin tullaan Kreikan parlamentissa hyväksymään, koska hallituksemme on tähän sitoutunut ja myöskin hallitsevan puolueen eduskuntaryhmä on sitoutunut, koska he tietävät, mistä tässä on kysymys. Kuitenkin me tarvitsemme myös muita keinoja kehitykseen ja myöskin taloudellisiin uudistuksiin, ja me tarvitsemme myöskin yleiseurooppalaista ponnistusta, jotta me voimme pureutua myöskin veropetosten vakavaan ongelmaan ja siihen, että rahoja tallennetaan veroparatiiseihin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia puheenjohtajia. Liittyen huippukokouksen tulokseen ja Euroopan talouteen, erityisesti, aivan erityisesti Kreikan eh, tilaisuuteen ja tilanteeseen, ja tämä tietenkin koskee minua me tajuamme, koska siis mehän puhumme tässä poliittisesti, me tiedämme, että poliittisesti te ette voineet kertoa meille tästä suunnitelma b -stä, koska tänä iltana Kreikansa äänestetään tästä äh, paketista. Kuitenkin haluaisin kysyä teiltä, koska oletan, että on tehty arvioita kansainvälisestä tilanteesta ja Yhdysvaltojen tilanteesta, Kiinan tilanteesta ja vaikutuksista, eh, joilla kaikilla tällä on Euroopan talouteen ja tulevaisuuteen haluaisin tietää, mihin ihmiskunnan talous on menossa. Mitä te tähän voisitte vastata? Kiitoksia, sitten kollega Robert Goebbels. Herra puhemies, pitäisikö minun tässä muistuttaa sitä, että Schengenin järjestelmä on perussopimuksen kiinteä osa, erityisesti artikla 67, kaikki rajakontrollit kenen tahansa, minkä tahansa kansallisuuden suhteen, kun sisärajoja ylitetään. Siis tässä herra Verosta puhuu näistä suojalausekkeista. Niitä on artiklassa 68,3, jos äkillisesti on kolmannesta maasta tuleva suuri paine rajakohteen tällaisia väliaikaisia toimia voitaisiin tehdä, kuten te mainitsitte. Kun herra Sarkozy puhuessaan Schengenin sopimuksen uudelleen arvioinnista, haluaako hän sitten muuttaa perussopimusta, haluaako hän tässä avata nämä neuvottelut uudelleen. Ja tämä jo olemassa oleva suojalausuke, joka on perussopimuksessa Sahkosin mukaan, tekisi mahdollisesti, mahdolliseksi kontrolloida vapaata liikkuvuutta. Tässä siis Yli miljardia henkilöä, jotka Schengen-rajoja ylittävät, pitäisi kontrolloida. Kiitoksia sitten Pervans Peres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, oletteko te tietoisia siitä, että kun me uhkaamme Schengeniä, me uhkaamme myöskin euroa. Euro on eurooppalaisten haluama etappi lähemmän integraation tiellä ja tämän integraation symboli on Schengen. Ne, jotka hyökkäävät Schengenia vastaan, hyökkäävät koko perustaa vastaan sitä perustaa, jolla euro lepää. Ja minusta vaikuttaa siltä, että hekin ovat väärässä sen suhteen, että vapaata liikkuvuutta pitäisi uudelleen arvioida. Kysymyksessä ei ole tämä vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä. Kysymys on se, että kuinka valvomme pääoman liikkeitä rajojen sisällä. Pääoman liikkeet sellaisena kuin ne toteutuvat nykyisin, kun niitä nykyisin valvotaan, kuinka me voimme valvoa, että ne ovat eurooppalaisten intressien mukaisia, eikä keinottelijoiden ja markkinoiden intressien mukaisia. Kiitoksia puheenjohtaja Barroso, nyt te voitte esittää loppuhuomioon, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaikkein tärkeimmät esiin nousseet kysymykset olivat Schengen, vapaa liikkuvuus sekä Kreikka. Joten äh, hyvin avoimesti haluan nyt vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin äh, olen yhtä sitoutunut vapaaseen liikkuvuuteen ja Schengenin puolustamiseen ja yhteisen lainsäädäntöön tässä asiassa yhtä sitoutunut kuin tekin. Varmasti voitte nähdä, että kukaan ei asiassa tunne yhtä vahvasti kuin komissio. Komissio on jatkuvasti puolustanut tätä periaatetta myös niin aikoina, kun tietyt kansalliset päätökset asettivat vapaan liikkuvuuden kyseenalaiseksi. Me olemme puolustaneet syrjimättömyyttä. Meidän on toimittava hyvin ja on ollut toimittava hyvin tiukasti tietyissä tapauksissa, kun jotkut hallitukset ovat edes ehdottaneet, etteivät pitäisi näitä vapaan liikkuvuuden periaatteita prioriteetteinään. Ja komissio tulee säilyttämään tämän tiukan linjansa epäröimättä. Tänä päivänä meillä on nyt ongelmana se, miten vastataan tilanteeseen, kun jäsenvaltiot eivät pysty kunnioittamaan Schengen-sitoumuksiaan, kun jäsenvaltiossa sytty, syntyy tilanne, jossa se ei pysty esimerkiksi ulkorajaansa valvomaan. Tämä on tämä ongelman ydin. Olen täysin samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka totesivat, että meidän ei tule sisärajoillemme asettaa lisäesteitä. Ei, vaan meidän täytyy suojella ulkorajojamme, koska jos jäsenvaltioissa suuri yleisö ei usko, luota siihen, että ulkorajat pitävät, niin takaan, että meidän on hyvin vaikea kunnioittaa yhtiön säännöstöä tällä alalla. Siksi me eh, teemme ehdotuksen ja mielestäni komissiolle eh, tämä neuvoston keskustelu oli erittäin hyödyllinen. En nyt tässä mene yksityiskohtiin, mutta mutta Keskustelussa nousi esiin erittäin hyviä, tärkeitä seikkoja ja näin ollen on myönteistä, että neuvosto tästä keskusteli. Ihan rehellisesti voin todeta näin ajattelevani. Eli te voitte katsoa, että nyt todella asetetaan todellinen yhte, todelliset yhteisen puitteet asialle niin, että jäsenvaltiot eivät toimi yksipuolisesti esimerkiksi sisärajatarkastuksessa verotusten suhteen. Ei vaan nyt me todella asetamme objektiiviset kriteerit ja yhteisen arvion ja tiukat määräajat ja rajoitukset äh, tälle mahdolliselle sisärajavalvonnalle niin, että tämä ei estä ihmisten vapaata liikkuvuutta eikä rikossopimuksia vastaan. Ja komissio on siis mukana tässä työssä ja Euroopan unioni myös, siis komissio mukaan lukien, tulee arvioimaan, miten tämä sitten toteutuu. Joten minä voin vakuuttaa teille, että kyseessä on eurooppalainen mekanismi, jotta näin voidaan välttää yksipuolisia päätöksiä ja toimia. Jo tänä päivänä, jo tässä ja nyt, jäsenvaltiot voivat sisärajoja ää, rajoitetusti valvoa meillä on nyt hyvin yleiset puitteet. Ehkäpä olisi parempi, että meillä on yksityiskohtaisemmat ehdot tälle mahdolliselle valvonnalle ja todella aito eurooppalainen mekanismi. Joten minä aidosti uskon, että tätä kautta voimme vahvistaa yhteisön säännöstöä, yhteistä lähestymistapaamme. Nyt voidaan odottaa komission ehdotusta ja Euroopan parlamentilla luonnollisesti on mahdollisuus aikanaan sitten käydä tästä keskustelua. Ja minä uskon, että me voimme tätä kautta säilyttää tämän merkittävän kansalaisille merkittävän asian, vapaan liikkuvuuden, joka on Euroopan unionin toiminnan ydinasia. Neljä vapautta ovat Euroopan unionin peruskiviä ja komissio tulee niitä puolustamaan. Toinen asia sitten äh, Kreikka ja muut maat, joilla on näitä ongelmia. Olen jo todennut, että myös äh, Kreikan suhteen äh, katsomme, että tarvitaan kasvua. Me ymmärrämme kreikkalaisten huolenaiheet. Minä ymmärrän aivan täysin turhautumisen, kansalaisten turhautumisen Kreikassa, kansalaisten, jotka nyt joutuvat tilanteeseen, jossa he köyhtyvät samanaikaisesti kuin jotkut ihmiset eivät luota omaan maahansa ja vievät rahansa pois Kreikasta. Tämä toden totta on valtava sosiaalinen ongelma. Jos nyt olemme haluamme olla rehellisiä itsellemme ja kreikkalaisille, meidän on kuitenkin sanottava, että muuta tapaa ei ole tiettyjä hyvin kivuliaita uudistuksia tarvitaan, valtiontalouden vakauttaminen ja uudistukset, eh, niin että Kreikka voi jälleen päästä kasvun tielle. Ja ne, jotka nyt vaativat tällä mahdollista vaihtoehtoista suunnitelmaa, suunnitelma b mahdollista vaihtoehtoa, he itse asiassa valehtelevat, koska mitään suunnitelma b ei ole olemassakaan maksujen laiminlyönnin estämiseksi. On vain yksi ohjelma, joka on komission EKPn ja IMFn yhteinen ohjelma ja tätä ohjelmaa tukevat kaikki jäsenvaltiot. Ja ne, jotka väittävät, että jota, joku vaihtoehto on olemassa, ovat hyvin, hyvin vastuuttomia. Tämä olisi Kreikan valtiontaloudelle todellinen katastrofi. Meillä on tämä suunnitelma, mikä meillä on, ja kun meillä on suunnitelma, niin tietenkin aina voi spekuloida tai sanoa mitä hyvänsä, mutta me emme ole tulleet tänne spekuloimaan. Me olemme ryhtyneet toimiin. Meillä on suunnitelma, yksi ainut suunnitelma ja me toimimme sen mukaisesti. Ja kaiken näköiset vaihtoehdot eivät todellakaan lisää luottamusta Kreikkaan, Kreikan luottamusta tähän suunnitelmaan, eivätkä myöskään luottamusta Euroopan unionin, eivätkä markkinoiden luottamusta. Eli jos te haluatte olla hyödyksi, sanokaa suoraan, että Kunnioitetaan tätä suunnitelmaa. Vaihtoehtoa ei ole. Ihmeitä ei tapahdu. Nyt on toimittava suunnitelman mukaisesti. Ja mielestäni on aika kyynistä äh, nyt väittää mitään muuta. Ja jos sitten kysytään, että ovatko nämä tahot valmiit äh, antamaan Kreikalle lisärahoitusta, he sanovat, että ei penniäkään enempää. Eli nyt Kreikan tueksi kunnioitamme tätä suunnitelmaa ja tietenkin me kunnioitamme Kreikan parlamentin päätöksiä, mutta Euroopan unionissa vaaditaan paitsi solidaarisuutta myös vastuullisuutta. Ei mikään maa voi elää yli varojensa vuosikausia ja maa, joka on rikkonut vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä vuosikausien ajan, ei ole täyttänyt velvoitteitaan muita jäsenvaltioita kohtaan. Eli tämä on jaettu vastuu, hyvät naiset ja herrat. Ja nyt meidän on tehtävä yhteistyötä kreikkalaisten kumppaniemme kanssa siinä tapauksessa, että he haluavat tehdä tätä yhteistyötä euroalueen ja toimielinten kanssa. Ja tätä varten tarvitaan neuvoston päätös ja neuvosto yksimielisesti on toimielinten ja IMFn tukena. Joten minä uskon että ja toivon, että totuuden hetkellä Kreikka valitsee oikean tien ulos tästä kriisistä. Ihmeitä ei kuitenkaan tapahdu, tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Vain voimakkaat, rohkeat päätökset päästävät Kreikan tästä pälkähästä ajallaan Euroopan unionin tuella. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja nyt puheenvuoron saa neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy. Olkaa hyvä. bref, euh, Hyvin lyhyesti. Ensimmäiseksi Kreikasta. Allekirjoitan täysin sen, mitä komission puheenjohtaja sanoi. Ilmankin Eurooppaa Kreikan olisi tullut saada taloutensa tasapainon ja palauttaa kilpailukykynsä. Se, mitä Eurooppa tekee, on auttaa lainoilla, joita hyvin usein asetetaan kiistanalaiseksi monissa maissa. Eurooppa auttaa, jotta maalla olisi aikaa viedä läpi ne ohjelmat, joista on sovittu Euroopan unionin komission, keskuspankin ja valuuttarahaston kanssa. Täten Eurooppa ei ole ongelmien lähde. Nämä ongelmat on luotu kymmeniä vuosia sitten sen takia, että valvontaa ja politiikkaa ei ollut, mutta ilmankin Eurooppaa tämä alijäämäongelma olisi ollut olemassa ja kilpailukykyongelma olisi ollut olemassa. Ja Eurooppa on paikalla auttaakseen, jotta maalla on aikaa löytää tasapaino ja lähteä uudelleen kasvun tielle Toiseksi tämä ohjelma on hyvin tiukka ohjelma. Ne, jotka omissa maissaan ovat talouden elvyttämisohjelmia vienyt läpi, tietävät, itse olen näin tehnyt, he tietävät, että nämä ovat hankalia ongelmia ja ne eivät ole kovinkaan suosittuja. Ja kannustan Kreikan hallitusta ottamaan vastuuta, vaikka yhteiskunnassa on valtaisia jännitteitä. Näiden toimenpiteiden pitää olla toimenpiteitä, ja tämä on toistettu useaan otteeseen, niiden täytyy olla toimenpiteitä, jotka saavat aikaan oikeudenmukaisuuden tunteen. Ja suurin mahdollinen oikeudenmukaisuuden tunne on se, että äh, kaikki maksavat heille kuuluvat verot. Ja yksi suurimmista ongelmista, ei ainoastaan talousarvioon liittyen, vaan myöskin siihen käsitykseen, joka ihmisillä on liittyy siihen, että veropetos ja muut estävät, että olisi olemassa tällainen oikeudenmukaisuuden, reiluuden tunne. Ja meidän täytyy auttaa kaikin mahdollisin keinoin jäsenvaltioiden kautta, mutta myöskin komission kautta, jotta maan hallinnollinen rakenne olisi mahdollisimman vahva, jotta kaikki ne, joiden täytyy täyttää verovelvollisuutensa, täyttävät sen, ja jotta jokainen maksaa kykyjensä mukaisesti. Niin kauan kuin on massiivista veropetosta, kuten Kreikassa, niin tällaista tunnetta ei tule syntymään on ratkaisevia hetkiä ja tulevat tunnit tulevat olemaan ratkaisevia, elintärkeitä Kreikan kansan, mutta ei ainoastaan Kreikan kansan kannalta, vaan myöskin euroalueen kannalta ja jopa koko maailmantalouden vakauden kannalta. Ja täten vetoan kaikkiin vieläkin enemmän kuin enemmistöä, vaan vetoan tässä kaikkiin, joiden täytyy ottaa vastuuta Kreikan parlamentissa. Vetoan heihin, että jotta he näin tekevät, koska mitä yksimielisempiä ollaan, mitä yhtenäisempänä rintamana ollaan, niin sen parempi se on Kreikan kansalaisten kannalta ja meidän tulevaisuudemme kannalta. Sitten mitä tulee taloudenhallintaan, sanoin sen ja toistan sen, olisi hyvä, jos työ vietäisi päätökseen ja päästäisiin kompromissiin. Tietenkin, tietenkään neuvoston puheenjohtaja ei ole näistä vastuussa toimivastuullinen, mutta vetoaisin teihin kompromissin nimissä – koska mehän olemme jo osoittaneet tätä kompromissihenkeä koko neuvottelukauden aikana yhteistyössä Unkarin kanssa puheenjohtajamaana ja me olemme yhteisymmärryksessä jopa 95 jopa 98 prosentissa tekstissä. Me olemme tehneet erinomaista työtä. Me olemme parantaneet tekstiä, tätä task force-työryhmän tekstiä ja jopa niitä tekstejä, joita on sen jälkeen esitetty. Mutta työn viimeinen osuus on vielä edessä ja olisi hyvä, jos se voitaisiin viedä päätökseen ennen kesälomia, jotta myöskin mitä taloudenhallintaan tulee, saisimme vietyä työt päätökseen ja että tämä kattava paketti, joka pari kuukautta sitten luotiin, niin tulisi myöskin Euroopan parlamenttiin ja se saataisiin käsiteltyä riittävän ajan sisällä. Minä olen jo Unkarille puheenjohtajana, olen, olen sanonut puheenjohtajamaalle, että näin täytyy tuomia, mutta toimia, mutta äh, olisi todellakin sääli, jos sopimukseen ei loppujen lopuksi tästä viimeisestä viidestä prosentista, joka on vielä sopimatta, jos siitä ei päästäisi yhteisymmärrykseen. Ja mitä Schengenin tulee, olen tästäkin samaa mieltä sen kanssa, mitä komission puheenjohtaja sanoi. Osallistuin keskusteluun huippukokouksessa ja kaikki ne herkkyydet, joita täällä otettiin esille, niin kuulin ne jo tuolloin pöydän ympärillä. Ei minulla ollut sellaista oloa, että olin 27 Schengenin sopimuksen tappajan kanssa saman pöydän ympärillä. Ei minulla tällaista vaikutelmaa ollut. Ei ollut. Se, mistä sovittiin, on tasapainoinen paketti Antti. Niin, ja tämä surullisen kuuluisa turvalauseke, se on lauseke, joka otettiin käyttöön ei ainoastaan tiettyjen jäsenvaltioiden toimesta, vaan komission toimesta. Eli nyt me odotamme sitten mielenkiinnolla komission ehdotusta, joka liittyy tällaiseen mekanismiin. Ja komission puheenjohtajahan ja jo hahmotteli tätä lähestymistapaa, jonka hän ottaa tässä asiassa. Niitä kuvaillaan tässä, näissä johtopäätöksissä. Olen itsekin lukenut tämän ja uskoakseni me olemme nyt pakon edessä. Meidän täytyy pelastaa Schengen-sopimus, mutta mutta meidän täytyy samanaikaisesti vastata näihin uusiin odottamattomiin tilanteisiin, joita ei ennakoitu silloin, kun Schengenistä neuvoteltiin. Maailma on muuttunut, se on syvällisesti muuttunut. Nyt täytyy toimia niin, että näihin uusiinkin haasteisiin voidaan vastata ja tästä syystä asiasta keskusteltiin ja päädyttiin siihen, mihin päädyttiin. Ja tietenkin Euroopan parlamentti yhteispäätösmenettelyn mukaisesti tulee myöskin ottamaan tässä asiassa vastuuta. Mutta teidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos on uusia tilanteita, niin silloin käytössä olevaa välinettä täytyy mukauttaa, varsinkin kun on kysymys niin olennaisesta välineestä kuin Schengen. Kiitokset, suuret kiitokset teille, äh, Van Rompuy, ja kiitokset teille, Barroso. Kiitos äh, puheenvuoroistanne ja vastauksistanne. Näin äh, päätämme tämän puheenjohtajakokouksen, joka oli kaikille jäsenille avoin. Kiitos vielä kerran.